Hello everyone, good morning. Hyvää huomenta. Toivottavasti teillä on äänestyskortit mukana, sillä ensimmäinen äänestys tulee olemaan koneäänestys. Haluaisin aluksi toivottaa tervetulleeksi Rovandana Valkarovan, joka on Tsekin tasavallan eh, edustajanhuoneen ympäristövaliokunnan puheenjohtajan. Tervetuloa. So, the first... Ensimmäinen äänestys tänään koskee päätösomaistystä, joka koskee assemblybreedin enimmäismääristä tietyissä tuotteissa äänestämme koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy ja tämä on hyväksytty. The next one. Seuraava äänestys koskee suullista kysymystä, suulia kysymyksiä Natura, Natura 2000 rikkomuksista. Yksi äänestys. Äänestys alkaa. The vote is Äänestys päättyy. Ja tämä on hyväksytty. Ja nyt äänestämme samasta suullisesta kysymyksestä, mutta tällä kertaa neuvostolle osoitettavasta kysymyksestä. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Now we are voting. Nyt äänestämme lausuntoluonnoksesta, joka koskee Euroopan unionin liittymistä Geneven asiakirjaa koskee, Lissabonin sopimusta koskee eh, alkuperä- ja maantieteellisiä nimityksiä. Yksi äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme toimissa, jotka liittyvät sen liittymiseen tähän Geneven asiakirjaan, joka koskee siis näitä alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä nimityksiä. Haluaisin kuitenkin todeta aluksi, että 20-25 tarkistuksesta, jotka herra Flanagan on tehnyt. Ja siis 18 näistä ovat toimituksellisia tai kielellisiä tarkistuksia. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että 170 artiklakohtaan työjärjestyksessä tarkistusta ei hyväksytä silloin, kun kysymys on vain kielellisestä tarkistuksesta – joten haluan ilmoittaa tästä teille, jotta te muistaa sitten, että tarkistusten tekeminen, jotka ovat luonteeltaan kielellisiä tai toimituksellisia, ovat sellaisia, äänestyksiä, sellaisia äänestyksiä, joita sihteeristö tulee hyväksymään, että näistä emme äänestä. Now, uh, amendment... Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 12 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 1 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 2 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 3 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kansanpuolue oli puolesta. No, sitten se hylättiin. Tai tarkist, äänestämme uudestaan. Kuka on puolesta? Tarkistus kolme. Vastaan. Tyhjää hylätty. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Ja lopuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. proposal without uh, modifications. Because, we didn't, uh, Because we didn't adopt any amendment. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pohjimmiltaan komission ehdotus hyväksyttiin ilman tarkistuksia siksi, että me hyväksynyt ainoatakaan tarkistusta. Seuraava. Tämä on nyt sitten suuri äänestys. Äänestämme miten joka koskee avoimuutta ja kestävyyttä EUn riskin arvioinnissa, eli avoimuudesta ja kestävyydestä elintarvikeketjussa siis. Tarkastus 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 184. Äänestys alkaa. And it is closed. And it is Äänestys päättyy. Tämä hyväksyttiin. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 182 in favor. 182 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 123 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 125 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sivu 5. Kompromissi 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Compromise three in favor. Kompromissi puole, kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Compromise four in favor. Against abstentions adopted. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 229. Ah, okay. Indicate by hand. Huh? 229 in favor. 229 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 230 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan 230. The vote is closed. Äänestys päättyy ja hyväksytty. 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 233 ja 234 ja 2... Siis, siis vain nämä kaksi. 232 ja 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 234 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromiss 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 269 puolesta vastaan ty, 69. Sivu 15. 268, sitä ei äänestetä. Joten 269 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 269. Minä arvis, aavistin tämän. Äänestys päättyy. Rouva Jäätemäki on puolesta ilman korttia, joten tämä hyväksyttiin. 270 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 271 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 272 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 286 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 287 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 288 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt yhtenä kokonaisäänestys yksi puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan, siis blokki yksi. Äänestys päättyy. Jäätämäki äänestää tyhjää, joten tämä hylättiin. Ja joku jätti äänestämättä, tämä vain tiedoksenne. Blokki kaksi. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä kerran tämä. Tällä kertaa kaikki äänestävät. Äänestys alkaa. Taas joku jättää äänestämättä. Nyt hän äänestää. Äänestys päättyy. Hylätty. 289 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 290. 290. 290. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 292 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 mikä Kaksikymmentäkahdeksan oli osa blokki kakkosta, näin minulle kerrotaan. 293 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 294 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tämä nyt oli varmaa. 296 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 295 puolesta, vastaan, tyhjää, hylä, hyväksytty. 30 puolesta, anteeksi, 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 297 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan 297. Äänestys alkaa 297. Jäättämäki äänestää puolesta. 297. Kaikki eivät halua äänestää. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Anteeksi, hyväksytty, koska Väittäjämäki äänesti puolesta. When I'm thinking of the... Ajattelen näitä blokkeja tässä huoneessa, otan tietysti kaikki aina huomioon, mutta jos joku ei halua ilmaista kantaansa, niin tulos on tulos ehkä hiukan sitten, riippuu sitten siitä tämä tiedoksenne. 298 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 299. Tähän meillä on suullinen tarkistus vihreitä. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Jos ei, äänestämme 299 suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 307, toinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, Alde, miten äänestitte tästä? 307, toinen osa. Olitte vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. En Mrs. Jätemäki. Ja Rova Jätemäki. Äänestys päättyy. Hylätty. Juuri 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 313. Meillä on tähän sullinen tarkistus, jota Gue on pyytänyt. Onko joku tätä vastaan, joku suullista tarkistusta vastaan? Oma Zoma on sitä vastaan. Sitten teillä pitää vakuuttaa viisi muuta edustajaa. Ketkä? ja kansanpuolueen vastaan, eli tätä ei siis äänestämme ilman tätä suullista tarkistusta. Kukaan puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 314 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, hylätty. 315 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 316 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 317 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 318 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 319 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 328. Muista 328 niin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. 328. Äänestys alkaa. Ja nyt se päättyy. Ja nyt Rova jäättämälläkin on korttinsa. Hyväksytty. 329 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 330 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 331 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 332 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 333 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta Se oli kyllä aivan selvä, mutta tarkistetaan. Siis äänestys alkaa. 333 äänestys alkaa. Sanoinko, että se hylättiin? Ah, hyväksyttiin, koska kansanpuolue äänesti sen puolesta. Ehkä ole liian nopea. No sitten kolme, kompromissi 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta, emme äänestä 37, anteeksi. 339, 340 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa ja se päättyy. Hyväksytty. 338 puolesta vastaan. Sekaannusta Aldessa, siis kansapuoli puolesta, vastaan, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Maybe you had a split vote in Alde. Ehkä teillä oli erillinen äänestys Aldessa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt 342, 343, 344, niin viisi äänestys alkaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneäänestyksellä äänestys alkaa. Ja se päättyy. No niin. Siis se hyväksyttiin. 347 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 348 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 349 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 350 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 350. Äänestys alkaa, päättyy, hylätty. Juri 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 352 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 353 ja juuri 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 355 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juuri 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 358 puolesta Anteeksi. 358 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 359 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy hylätty. 360 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 360. Äänestys alkaa. Ja lähes päättyy. Päättyy. Hylätty. 361 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 361. Äänestys päättyy. Hylätty. 362 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 363 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 364 puolesta. Vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Which one? Mikä? Ah, I'm sorry. <laughs> Olen pahoillani. Ajattelin, että hän olisi jonkin ylitse. 363 siis ei hyväksytty. 366 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Olin sanomassa jo, että se hyväksyttiin. Äänestys päättyy. Ja se hyväksyttiin. 367 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 368 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juri 72 puolesta, 3 puolesta vastaan. aldeon puolesta. Sanoisin, että se hyväksyttiin. Tarkistetaan. Vote closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 369 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 370 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juuri 73 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 371 ja 372 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolme seitsemän 374 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 375 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 39 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 376 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 377 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 378 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 379 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 380 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 384 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. And is closed. Äänestys päättyy. Hylätty 382 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 383 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 381 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 390 ja 391 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 389 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 393 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Juuri 75, anteeksi, 394 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 395 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 399 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 40 puolesta, vastaan, Tämä on virhe minun listassani. Blokki kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hy- hyväksytty. Juri 77 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Juri 78 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 403 ja juuri 79 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 404 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 405 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 406 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 409 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 410 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4, 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 414 puolesta vastaan. 414 puolesta vastaan. puolesta. 414 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 415 puolesta Tarkistetaan 414. Luulin, että sama kuin aiemminkin äänestys päättyy 31-29 enemmistö, kuten sanoin. 415 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 82 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 416 ja 417 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Juuri 83 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 46 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kalastus kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 418 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissit 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 428 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 429 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 85 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Juuri 85. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Juri 89 puolesta, vastaan. Alde on siis puolesta vai vastaan, puolesta, hyväksytty. Tarkistetaan. Closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 4, 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 441 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 442 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 443, 444, 445 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 446 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 447 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 450 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 452 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 53. Se oli osa tätä pakettia, josta ei äänestetä. Oliko tämä ryhmä 102 hyväksytty vai ei? Minulle tässä kerrotaan, että että tämä on osa blokkia 2. Ja koska blokki 2 hylättiin, myös tarkistus 53 raukeaa. Mutta, niin, jos ette ole samaa mieltä, edustaja Kaadenbach sanoi, että tämä on osa blokki 2. Sihteeristö sanoo samaa. Edustaja Sommer, voisimmeko olla tästä nyt yhtä mieltä? Juuri 91 ja 53 ovat identtiset ja osa tätä blokkia kaksi, eli raukesivat. Tässä puhuin ehkä hiukan itsekseni. Pahoittelut. Siis juuri 91 ja tarkistus 53 ovat identtiset ja näin ollen osa tätä blokkia. Tästä syystä näistä ei toimiteta äänestystä. Ne raukesivat, kun blokki 2 hylättiin. Ja nyt tarkistus 4, 5, 2. Aivan tästä jo äänestettiinkin, se hyväksyttiin. Juuri 92 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä, viisi, neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Neljä, 55, 456 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 457 ja juuri 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 458, 459 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 460, 461 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 464 ja juuri 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4, 6, 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 vai onko se osa blokkia? 4, 6, 7 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 467 koneäänestys. Neljä, kuusi, kahdeksan, neljä, kuusi, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä, seitsemänkymmentä 471 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juri 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 473 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 475 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 477 ja juuri 101 puolesta vastaan tyhjää. Hämmentävää koneäänestys. Äänestys on alkanut. Neljä, seitsemän, seitsemän ja juuri 101. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Juuri 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 478 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 479 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 483 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkist- tarkistetaan 483. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Neljä kahdeksan neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 486 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 487 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 488 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 489 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 491, 492 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 493 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 494 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 495 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 496 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 497 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juuri 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 499 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 500 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 501 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 107 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Vastustavatko vihreät? Äänestetty tyhjää. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt hylätty. Tässä tasapaino muuttuikin. 502 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 503 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 504 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 505 ja 506 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 507 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 508 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 509 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 510 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 511 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 513 ja 14 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty 500. Tämä on hyväksytty. 5, 2, 1 seuraavalla sivulla. Puolesta. Vasta. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Viisi, kaksi, kaksi, juuri 108 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. neljä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Totta, kädet eivät oikein nousseet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viisi, kaksi, kuusi puolesta vastaan hylätty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5.30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5.32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5.33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5.34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5.35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5.36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 536. Vihreät ovat puolestaan, tällä on läpimenon mahdollisuudet. Kyllä, hyväksytty. Juuri 112 ja 537 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 538 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 539 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 539. Ja tämä on hyvin hämmentävää. Äänestys on päättynyt. Ylätty. 64 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Siis 64. Ketkä ovat puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No, tarkistetaan se sitten. Adopted. 66, who is in favor? 66 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Juuri yksi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Juuri kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan. Vihreät No tarkistetaan 73. Koska kädet eivät oikein nousseet, niin tämä oli epäselvää. Hyväksytty. Missä mennään? Juuri kolmosessa, kun juuri kolme. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 77 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Juuri neljä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, juuri viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 90, 82 puolesta vastaan tyhjää hy, hylätty, juuri kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty, 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kala 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 juuri 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Juuri 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. SD ja EPP vastustivat mm ne yhdessä kun vastustavat, niin 112 puolesta. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juuri 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juuri 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 Tämä kaksi puolesta vastaan tyhjää ylätty 143 ja juuri 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 145 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 147 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Juuri 24 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 153 ja juuri 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juuri 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. SD ja EPP äänestivät vastaan. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Kädet eivät oikein nousseet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan ty- hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juuri 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 puolesta No se on hyväksytty. Jos kädet nousevat, niin minun on helpompi nähdä. Seuraavaksi juuri 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 170 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 34 tarkistetaan vaan, mutta EPP taisi olla ainut ryhmä, joka äänesti vastaan. Katsotaan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 177 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja loppuäänestys toimitetaan koneäänestyksen. Äänestys on alkanut. Olkaa hyvä. Edustaja Hoisling, haluatte sanoa jotain? Voidaanko pitää pieni tauko? Ennen loppuäänestystäkö? Juuri niin. Jos tämä sopii ryhmille. Muutama minuuttiko? No kaksi minuuttia saatte, kaksi minuuttia. Olkaa hyvät. So we don't vote.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 Final vote. Loppuäänestys. No niin, oletteko kaikki nyt valmiina ja valmiita äänestämään? Äänestys on alkanut. And is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Now we are voting on, um, Seuraavaksi äänestämme lausuntoluonnoksesta koskien ähm, lääkkeiden lisäsuojatodistuksia. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu neljä, kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu 7. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu 10, kompromissi 5 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 129 ja 123 231 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 231, 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Kompromissi kahdeksan puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 ja 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Kolmekymmentä viisi. Äänestys päättyy. Hyväksytty.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 Kompromissi 15. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme eteenpäin 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ehkäpä tarkistamme koneellisesti. Hylätty Äänestys päättyy ja tämä oli hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 after this is the eye thing that we have to um, break. Yeah. Okay, so now we are voting on a motion for a resolution. Seuraavaksi äänestämme päätöslauselmaluonnoksesta Eurooppa, joka suojelee puhdasta ilmaa kaikille. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 39. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Voitteko näyttää selkeästi? Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 46. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tämä 76 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty. 77 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Haluatteko tarkistaa tämän? Elitte 78 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 82 puolesta vastaan tyhjää Hylätty 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty 79. 81 tarkistamme vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 7 Edustaja Pedicini, ei tämä ollut edes teidän tarkistuksenne. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 87. Mutta täällä oli neljä poliittista ryhmää, jotka äänestävät teitä vastaan. 87 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 88 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 89 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 109 puolesta 108. Palaamme taaksepäin 108. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja tämä oli hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 110 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 11 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 112 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 113 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 114 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty No, tarkistamme tämän 114. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja tämä oli hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 119 puolesta ja 121 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 119 ja 121. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty. 120. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 130 puolesta vastaan tyhjää. Uskoisin, että hyväksytty, mutta tarkistamme. Äänestys on päättynyt, hyväksytty 131 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty, 132 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty, 133 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 39 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta, vastaan tyhjää Hyväksyttystä 41 puolesta vastaan tyhjää 141 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 141. Äänestys päättyy ja tämä oli hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää. En ole varma, tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 152 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 153 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 154 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväks- hyväksytty viisi ja kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hylätty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän Teemu uudestaan 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 22 puolesta Kaksikymmentä oli vedetty pois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 hylätty 33 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 34 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 35 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Loppuäänestys sähköisesti, äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy, ja tämä oli hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Äänestämme ryhmänä 29 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Teemme tämä vielä uudelleen. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 32 puolesta. No, tarkistamme sitten koneellisesti. 31. Äänestys päättyy. Tämä oli hylätty. Myönnän, että minulla nyt oli hiukan tuuria en kuvitellut, että vihreät tukisivat EPPtä suoraan sanottuna tässä. 99,9 prosenttia ajasta näin ei tapahtu. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestämme yhtenä ryhmänä 46 asti, jos teille sopii, 37-46 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten meillä on toinen ryhmä 48-60 tämä 61, ei 60, 48-60 puolesta, vast, puolesta. No kertokaa te, edustaja Pedicini. Ää, 48-51 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 52 puolesta edustaja Pedicini vastaan tyhjää hylätty. Ja yhtenä ryhmänä 53-60. 53-60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61-71 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää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 Kannattaako joku tätä? Ahaa, vastaan. Tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän yksitoista. Aldekin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 Äänestys on päättynyt ja tämä oli hyväksytty. Paljon kiitoksia yhteistyöstänne äänestysten aikana. Näin pääsimme äänestysten päätökseen ja kello 11 meillä on Euroopan AI-tapahtuma, nuorisotapahtuma, joten palatkaa tänne kello 11, olkaa hyvä. Tapaamme siis kello 11 uudelleen.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 Għandek għalfej tiġi? Le, għalek kif najt. Mut mandek għalfej tiġi doħ. Nista nejti li għudik għanġajla. Jow, you're coming? No, you're coming? Joħodom Miguel. With euh, where? Ah, okay, so I come with you. Okay, I have my coat on. test test test bolj kam? Well, hello everyone. Dear colleagues, it is a pleasure. Hyvät kollegat, on ilo toivottaa tervetulleeksi kolme nuorten edustajaa, jotka ovat Strasbourgissa kesäkuussa olleet Euroopan nuorisotapahtumassa mukana. Me, tämä on ähm, joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuma, johon Äh, innolla 9000 nuorta ovat osallistuneet. Äh, he ovat seuranneet äh, poliittista toimintaa ja me olemme päättäneet, että parlamentin valiokunnat käsittelevät tämän tapahtuman johtopäätöksiä. Tarkoituksena on luoda mielipiteen vaihtoa Euroopan parlamentin ja nuorten välille. Periaatteena on se, että että seuraamme niin kutsuttua AI-periaatetta, eli nuorten kuulemista. Meillä on nyt täällä paikalla kolme ajatuksiaan jakavaa nuorta kertomassa odotuksistaan ja toiveistaan. Vivian Gögö, joka tulee käsittelemään kansanterveyskysymyksiä tämän jälkeen. Jade Malien Pradines, joka käsittelee jätekysymyksiä. Tämän jälkeen Anna-Maria Renner, joka tulee puhumaan kestävästä elämäntavasta. Nuoret ympäri Euroopan seuraavat meitä nyt webstreamingin kautta ja osallistuvat keskusteluun Twitterissä. Sosiaalisessa mediassa voitte seurata tätä keskustelua tuolta ruudulta ja AI 2018 hashtagillä tunnisteella voitte seurata keskustelua ja osallistua siihen. Jokaisella puhujallamme on neljä minuuttia aikaa esitellä pari ajatusta ja tämän jälkeen jäsenet voivat esittää kysymyksiä ja ajatuksiaan jakavat nuoret tämän jälkeen voivat käyttää uudelleen puheenvuoron. Me haluamme nuorten kanssa käsitellä mindfulnessia, sosiaalista mediaa, eurooppalaisia sähköisiä tiedostoja ja nuoruusian ylipainoisuuden vastustamista. Olkaa hyvä, teillä on nyt neljä minuuttia aikaa. MEPs. Hyvät parlamentin I'm presenting you the idea of a standard... On tässä standardisoitu eurooppalaista äh, lääkäri, asiakirjoita voit käyttää sekä terveydenhuollon ammattilaiset että yksilöt. Tämä elektroninen asiakirja voidaan katso, katsoa systemaattisesti keräykseksi sähköisesti tallennettua terveystietoa digitaalisessa muodossa. Epidemiologinen tieto väestöstä on mahdollista myöskin tutkia tällaisen välinen avulla. Opiskelin kuudetta vuotta lääketiedettä ja koen kokemukset, joita terveydenhuoltoalan työntekijöillä, jotka kohtavat päivittäin, on kysymys, jotka liittyvät paperisiin eh, tietoihin. Usein tässä tärkeää tietoa kadotetaan, lääkkeitä määrätään epämääräisesti ja syntyy väärinkäsityksiä, jotka voivat johtaa vakaviin virheisiin. Potilastiedot voidaan siis säilyttää helpolla järjestelmällä kartin, kortin muodossa ja tämä tieto olisi jatkuvasti myöskin päivitettävissä Tähän voisi olla myöskin äh, virallinen äh, sovellus, jonka kautta potilas voisi saada tietoa omasta, omista tiedoista jatkuvasti ja myöskin päivittää tietoja äh, reaaliajassa. Tämä on myöskin tietoa, jotka liittyvät tiettyihin terveyskysymyksiin. Miksi tarvitaan tällaista järjestelmää, joka pantaisiin ensin toimeen kansallisella tasolla ja sitten kautta Euroopan ensinnäkin. Monet tällaiset sähköiset terveystietoa palvelun tarjoaja on jo markkinoilla, mutta kuitenkin laatu, samoin kuin se, miten käsitellään eh, yksityinen tietoja, on huonollisesti hoidettua tällä hetkellä. Ajatellen yleistä tietosuoja-asetusta, tällainen eurooppalainen ratkaisu voisi tarjota eurooppalaisen kestön järjestäminen ja, ja antaa lisäturvallisuutta EUn kansalaiselle. Fenologinen arvio, joka liittyy tähän asiaan, on toinen ruppaava mahdollisuus, joka nousee esille tästä asiakirjasta ja voitaisiin myöskin arvioida, ajatellen yleistetysohjastusta pohtien sen mahdollisuuksia. Eurooppalaisten unionin tulisi todellakin investoida tähän. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Now, if you want to talk to us... Haluatteko nyt käsitellä liikalihavuutta. Sitten siirrymme muihin aiheisiin. Toinen ajatuksen koskee ylipainoisuutta. Maailman terveysjärjestön mukaan 50 prosenttia sekä naisista että miehistä Euroopan unionissa oli ylipainoisia ja 20 prosenttia oli vakavasti ylipainoisia. Liikaravinto, liikunnan puute ja, ja, ja perimä tekevät tästä globaalin epidemian. Liikapainoisuus on vakava ongelma, mutkikysongelmaista voidaan tarkastella eri näkökannalta. Ensimmäinen toimenpide, jota voisin esillä, liittyy nimenomaan liikunnan puutteeseen. Euroopassa yksi kolmasosa aikuisista on riittämättömän aktiivisia. Jokaisen yrityksen tulisi tässä tarjota työntekijöille kaksi tuntia liikuntaa viikoittain. Tämä vähentäisi riskejä, jotka liittyvät moniin hengenvaarallisiin eh, eh, tauteihin. Ehdottaisin kolmea toimintatapaa. Se, että olisi kuntosaleja, suihkuja ja välineitä yritykseen. Näitä tulisi tukea EU-rahoista, yhteistyö yritysten ja paikallisten kuntosalien ja uimahallien välillä on myös jotain, mitä pitäisi tukea ja koimistelua ja joukaa pitäisi rohkaista yritysten sisällä kansallisilla kampanjoilla kautta Euroopan pikaruoan ja vetäväisen pikaruoan osalta sen käyttöä voitaisiin ottamalla käyttöön Euroopan unionin laajuisen sokeriveron, joka koskettaisi nimenomaan sokeria ja rasvaa sisältäviä tuotteita. myös myöskin katsoa, että EUn asiantuntijakomitean tulisi arvioida asianmukaiset tuotteet ottaen käyttöön tällaisen liikennevalojärjestelmän tuotet, joissa olisi punainen merkki niihin lueteltaisiin online järjestelmässä ja liittyisi laaja selostus, miksi näin on. Tämä lisäisi tietoisuutta vetelevistä elintarvikkeista ja edistäisi tietoista ravin, ravitsemusta väestön piirissä. Kansalliset kampanjat olisivat hyvin tärkeitä. Tärkeää, että kuluttaja ei maksaisi tätä sokeriveroa, vaan tuottaja. Tämä voisi olla yksi kannustin sille, että tuottajat, valmistajat vähentäisivät sokerin käyttöä. Tämä vero tulisi sitoa tiettyihin tarkoituksiin. Se pitää käyttää myöskin terveysrahastoihin. Tämä olisi hyvä ehdotus siksi, että kun tämä liikapainoisuus on, on maailmanlaajuinen epidemia ja johtaa usein ennennäkemättömään kuolemaan, ja ehdottaisinkin tätä ratkaisua pyyttäisiin pohtimaan tämän ehkäisemiseksi. Paljon kiitoksia Hyvien hyvät kollegat. Tässä kuulimme lääketieteellistä ähm, rekistereistä ja tuesta liikunnan järjestämiseen, sokeriverosta Euroopan unionin tasolla, terveysrahastosta, hyvin mielenkiintoisia ajatuksia. Nyt pyytäisin teitä kommentoimaan näitä ajatuksia. Ja ensimmäinen puhujamme on edustaja Völkin, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon. Tässä juuri <laughs> twiittailimme aiheesta. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Mukava, että tulitte. Ja todella kiinnostavaa kuulla ajatuksistanne. Ensinnäkin tuo sähköinen terveyskanta, tietokanta, mielestäni tämä ajatus on erittäin vaikuttava ja todella tulisi kyllä ottaa askeleita juuri tuohon ehdottomainen suuntaan. Ja sen valtioissa meillä äh, edelleen lääkemääräykset äh, ovat paperilla. Ainakin minun kotimaassani olemme pyrkineet ne sähköistämään jo kymmenen vuoden ajan, joten kyllä tässä pitkä matka on kuljettavana. Kun katsotaan kysymyksiä, jotka liittyvät tietoturvaan, tietosuojaan, niin kyllä meidän tulisi edetä. Ja on mukavaa, että Euroopan parlamentissa puhutaan e-terveydestä, sähköisestä terveydestä. Ja kyllä tässä pitkä matka, niin kuin sanoin, on kuljettavana. Ja tässä kun te nyt sanotte, että tulisi edetä nopeammin, niin siinä olette aivan oikeassa, koska näin tosiaan voimme painostaa entistä enemmän vero. Tästä on puhuttu Euroopan parlamentissakin usean otteeseen. Ehkä kollegat voivat siitä teille myös esittää huomioitaan, mutta te tosiaan korostitte, että jotain täytyisi tehdä. Ja tarvitaan muutakin ajatuksia kuin tuo liikennevalo malli liittyen tuotteisiin ja niiden sisältöön. Tosiaan kuluttajien täytyy voida tietää, mitä tuote sisältää, paljonko rasvaa, paljonko sokeria ja niin edelleen. Tästä usein täällä parlamentissa puhumme, mutta enemmistöä emme vielä ole saaneet asian taakse. Sokerivero, kiinnostava ajatus, mutta ehkäpä ää, voisin muistuttaa siitä, että Euroopan unionilla ei alalla ole toimivaltaa tällä hetkellä. Verojen kantaminen, verojen korottaminen on aina ongelmallista ja kun tämä kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, niin niin äh, en tiedä, äh, ehkä tähän vielä ratkaisu löytyy. Paljon kiitoksia edustaja Liisa. Paljon kiitoksia tästä äh, puheenvuorostanne ja sitoutumisestanne työhön. Arvostamme sitä erittäin suuresti. Nyt puhun äidinkieltäni, jos sallitte, sillä meillä on tulkkaus. Jos saksalaisia kuuntelee verkon välityksellä, puhun nyt saksaa. Kiitos näistä ajatuksista. Aluksi tähän ensimmäiseen kysymykseen. Olen sataprosenttisesti samaa mieltä siitä, että tarvittaisiin eurooppalainen järjestelmä, jossa tällaiset potilastiedot olisivat saatavilla kaikkina aikoina kaikissa paikoissa. Valitettavasti on äärimmäistä vasta- vastustusta jäsenvaltiossa, myös siinä jäsenvaltiossa, jonka tunnen parhaiten, nimittäin Saksassa. Olemme yrittäneet tätä potilasien oikeuksien yhteydessä ottaa tämän asian mukaan ja ennen kaikkea lääkärit vastustivat tätä silloin voimakkaasti. Siitä huolimatta meidän pitäisi saada tämä aikaiseksi. Tekniikka, eh, sitä ei saada tietenkään soveltaa ilman valvontaa, mutta tämä olisi kuitenkin mahdollista siitä huolimatta. Olet, oletko kenties puhuneet siitä, mitä tämä vastustus on ja miten siitä voitaisiin päästä? eroa tästä vastuusta. Vanhemmat lääkärit näkevät tämän eri tavalla kuin nuoremmat kenties, jos, jos teillä on liittolaisia äh, lääketieteen opiskelijoita, voi olla, että hekin voisivat olla mukana saamassa tähän uutta liikettä. Sitten tämä vero. Pitääkö nyt tällaista veroa hyvänä vai huonona riippumatta siitä? Meillä on suuri este, Timo Völken sanoi, että meillä ei ole tässä mitään toimivaltaa, se nyt ei ole aivan totta. Me voimme kyllä ottaa käyttöön mutta sen pitäisi tapahtua neuvostossa yksimielisesti. Ja uskon, että <clears throat> on monia asioita, jotka voitaisiin tehdä paremmin. Viime viikolla omassa vaalipiirissäni kuulin tästä dieselverotuksesta maanviljelijöiden tapauksessa. Tämä tapahtuu eri maissa eri tavoin, johtaa kilpailun vääristymiseen ja suuttumukseen. Tämä voitaisiin johtaa eri tavalla, koska jäsenvaltioissa on yhdellä kertaa päätöksen, jotta siirrytään esimerkiksi yksimielisyydestä enemmistöpäätöksiin. En tiedä, mistä maasta te tulette, mutta tämä on asia, joka pitäisi todellakin viedä eteenpäin jäsenvaltioissa. Jos Eurooppa haluaa olla toimintakykyinen, jäsenvaltioiden pitää olla valmiita – siirtyä, siirtymään yksimielisyyspäätöksistä määrää enemmistöihin tai enemmistöjen käyttämiseen. Thank you very much. Now Mr. Eichhout. Paljon kiitoksia seuraavaksi edustaja Eichhout, olkaa hyvä. Uh, thank you. Paljon kiitoksia ja kiitoksia näistä ajatuksistanne ja kiitoksia ehdotuksistanne. Todellakin olen sitä mieltä, että monet aiheet, joita mainitsit, sitten ovat sellaisia, että niistä on keskusteltu täällä, mutta välillä todellakin törmätään poliittiseen kiistaan, kuten poliittisilla kentillä aina tapahtuu, ja välillä tietyt jäsenmaat ovat vastahangassa, kuten Peter Liisa sanoi. Tämä sähköinen eurooppalainen rekisteri, tämä on jotakin, mitä on käsitelty, ja olen sitä mieltä, että täällä Euroopan parlamentissa me olisimme valmiita tämän toteuttamaan, mutta vastustusta on, ja me emme ole tässä vaiheessa vaiheessa vielä onnistunut jäsenmaiden vastustusta kumoamaan. Olisi hienoa, jos te voisitte auttaa asiassa ja jatkaa tätä keskustelua Euro- jäsenmaiden tasolla, sillä tämä on nyt tapa, jolla pääsemme asiassa Euroopassa eteenpäin. Mitä sitten tulee ylipainoisuuteen? Tämä on hiukan monimutkaisempi tämä ensimmäinen ajatus rahastoihin liittyen. Näen arvon tässä, mutta pohdinpa, pitäisikö tämä pitäisi olla eurooppalainen rahasto. Meillä ei ole kovinkaan paljon eurooppalaista rahaa ja täällä törmäämme jälleen kerran aina vastustukseen jäsenmaiden taholta, kun niin pitäisi maksaa Euroopan unionille enemmän. Tässä kyseessä on tilanne, jossa meillä ei ole eurooppalaisia varoja ja olisi järkevää hoitaa tämä asia jäsenmaiden tasolla. Euroopan tasolla emme voi kaikkea tehdä. Verotukseen liittyen kollegat totesivatkin tämän jo en olisi hämmästynyt, jos lisäajatuksia tulisi niin, että ne aina liittyisivät verotukseen. Tämä on yksi niitä suuria kysymyksiä, joista meidän pitäisi keskustella. Ja meillä on aina tietyllä tavalla jäsenmaiden taholta reaktio hypätä sanomaan, että verotus on kansallista toimivaltaa, kuten Peter Liise sanoikin, mutta tämä on todellakin poliittista keskustelua, sillä Eurooppa ei kieltä kaikkiaan pysty saamaan verotuksella tuloksia ja tämän tuloksena yritykset maksavat vähemmän ja vähemmän ja vähemmän veroja Euroopassa. Joka vuosi yritysten maksamien verojen osuus Euroopassa laskee ja työtä verotetaan enemmän tai kulutusta, julkista kulutusta leikataan. Tällainen tilanne on. Olen hyvin tyytyväinen, että nostitte asian esiin, mutta Tämä tulee olemaan nyt kansallista väittelyä, saammeko me sokeriveroja Euroopassa. Tietyt maat ovat näin tehneet, tiedän sen. Olisi hyvä keskustella asiasta Euroopan tasolla, mutta se ei ole mahdollista. Ja sitten viimeinen asia, tämä liikennevalojärjestelmä. Välillä pitää myöskin osoittaa, että meillä on poliittista taistelua täällä parlamentissa. Me olemme aina olleet elintarvikkeiden osalta merkinnöissä tämän liikennevalojärjestelmän kannalla, mutta konservatiivit olevasta vastaan ja niin me hävisimme tämän taistelun, joten äh, haluaisin vain tuoda teille esiin sen tosiasian, että konservatiivit ovat vastustaneet tätä asiaa. Meidän täytyy osoittaa myöskin, että parlamentti on poliittinen areena ja täällä tapahtuu kiistoja. Ihmiset hermostuvat tästä, mutta tämä on todellisuutta parlamentissa. Meillä on poliittisia väittelyitä. Tämä on hyvä osoittaa. Niin, tämä nyt on... Tietyt asiat on hävitty vihreän takia. Niin, koska liberaalit ja konservatiivit liittoutuvat, niin siksi tämä liikennevaliojärjestelmä ei mennyt eteenpäin. Paljon kiitoksia ja minä unohdin sanoa teille, että teidän pitäisi rajoittaa puheenvuoron kahteen minuutin. ja Kadenbach, ole hyvä. Ensinnäkin eh, lämpimät kiitokset esityksestänne. Voisin varmaan eh, aloittaa tuosta liikennevalojärjestelmästä johon muutkin ovat viitanneet. Olen täysin vakuuttunut siitä, että meillä on kyllä Euroopassa yksi parhaista, turvallisimmista elintarvikemerkintäjärjestelmistä ja ylipäätään elintarviketurvallisuutemme toimii. Mikään markkinoilla oleva ei ole terveydelle haitallista, kunhan sitä nauttii maltilla itse asiassa kaikkia elintarvikkeita ei välttämättä pysty merkitsemään punaisella, keltaisella tai vihreällä, vaan kyse on pikemminkin nautitusta määrästä, joka sitten ratkaisee elintarvikkeen vaarallisuuden. Tarvitsemme hyviä merkintöjä ja olen ylpeä siitä, että meidän onnistui parlamentissa ainakin nyt jalosteiden suhteen saman aikaan merkinnät ja puolivalmisteiden suhteen aikaan saman merkinnät. Totta kai kyse on myös tottumuksista. Lapsestahan tämä jo lähtee. Yleensä sanotaan, että hedelmämehu esimerkiksi on terveellistä, mutta kyllähän nämä esimerkiksi appelsiinit äh, sisältävät paljon sokeria, enkä minä haluaisi, että appelsiinit sitten leimattaisiin punaisella leimalla jotenkin vaarallisiksi. Pyytäisin äh, pikemminkin lisää äh, investointeja valistukseen, koulutukseen, että ihmiset tietävät, mikä heille on hyväksi, mikä on terveellistä, minkälainen elämäntapa on terveellinen. Näin ehkä Äh, saataisiin asioita liikkeelle ja ihmiset liikkeelle. Kyllähän äh, tiedetään, että ongelma on esimerkiksi siinä, että lapset ja nuoret liikkuvat aivan liian vähän, mutta tästä huolimatta äh, päiväkodit, koulut on rakennettu sellaiseksi, että niissä ei ole tilaa liikkua. Minun mielestäni tämä on kyllä ihan selkeästi kansallinen tehtävä. Nyt sitten tästä tiedosta, jota meillä jo on, tehdä käytäntöä. Ja on aloitteita, joita tulisi erityisesti nostaa esiin, vaikkapa ajatellen parempaa äh, integraatiota ja kotoutumista, Mm, ajatellen maahanmuuttajia. Tässä voitaisiin lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Esimerkiksi jalkapallo yhdistää ihmisiä ja liikkuminen ylipäätään. Eli että saadaan lapset liikkeelle ja lisäksi sitten saadaan lapset vaikkapa urheilemaan yhdessä eri taustoista tulevien muiden lasten kanssa. Hansen. Paljon kiitoksia edustaja Hansen. And, uh, thank you very much for your very... Hyvää huomenta kaikille ja kiitos mielenkiintoisista esityksistä. Ehdotukset olivat jotakin sellaisia, joista olisi apua ennen kaikkea meidän kaltaisemmille ihmisille, jotka ovat paljon matkustavat paljon Euroopassa. Meidän täytyy, jos esimerkiksi on lääkäri, joka hoitaa kotimaassa, jos on jossakin muualla, niin on todellakin vaikea saada kaikki potilasasiakirjat kokoon ja siksi tämä voi olla ihan hyvä asia. Meidän todellakin tehdä työtä tämän parissa toisaalta – Tämä ei ole niin helppoa kuin ajattelisi, koska jäsenvaltiot ovat haluttomia jakamaan tietoa. Ne pitävät kiinni, haluavat välttämättä halua vaihtaa toimivaan järjestelmäänsä johonkin, mitä ne eivät tunne, joten sillä osin pitää tehdä vakuutustyötä siitä, että saadaan aika, jotakin, mistä on hyötyä kaikille, mutta ehdotus on hyvin arvokas. Meidän pitäisi tehdä työtä sen parissa. Mitä tulee sitten tähän lihavuuteen, ja toimenpiteisiin lihavuuden torjumiseksi. Minä olen ollut parlamentissa niin pitkään kuin jotkut toiset täällä, joten minä en ollut äänestämässä liikennevalojen puolesta niitä vastaan, mutta pohtin hiukan sitä, mitä edustaja Kadenbach juuri sanoi. Meidän täytyy olla varovaisia tässä, koska esimerkiksi oliviöljy, onko se nyt pahaksi? En usko, että se on pahaksi, paitsi jos nyt juo litran oliviöljyä, mitä varmasti kukaan ei tee mutta tämä oliviöljy saisi siis tällaisen punaisen, punaisen valon, sen rasvapitoisuuden, mutta toisaalta kevyt Coca-Cola ei ole mitään kovin terveellistä. Siinä on sukeria korvaavia aineita, kuten aspartaamia, mikä ei ole kovinkaan terveellistä. Ja on todistettu, että näin on, mutta siitä huolimatta se saisi vihreän valon, mikä ei suokaan olisi hyväksi, koska minusta se on jotakin sellaista, mitä ihmisten pitäisi nauttia, koska tietenkään juomalla nyt kevyt Coca-Cola ei välttämättä tule ylipainoiseksi. Luxemburgissa me olemme yrittäneet äh, saada aikaan äh, sokeriveroa. Kaikki poliittiset kuitenkin ovat äh, katsonut, että se ei ole oikea tapa toimia siksi, että ihmisiä täytyy valistaa eikä vain rankaista – mikä on hyvin tärkeää, koska kouluissa Luxemburgissa saattoi ostaa vain Coca-Colaa ja erilaisia patukoita näistä erilaisista koneista, ja vasta nyt hitaasti ovat hedelmät tulossa kouluihin, ja jos tarjotaan tämän tyyppistä ruokaa, joka on huonoa, niin se on hyvä asia. Että miksi täällä ruokalassa maksaa vähemmän ranskalaisista kuin vihaneksista – joita meidän pitäisi kyllä pohtia täällä parlamentissakin, mitä me teemme. Pitäisi, meidän pitäisi olla tällaisena roolimallina ja toimia tämän parissa ja myöskin valistuksen parissa. Torvalds. Paljon kiitoksia edustaja Hansen. Edustaja Turvalds. Kiitos. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Todella tässä keskustelussa jotenkin poliitikkojen on vaikea eh, puhua tiiviisti, kunnioittaa puheaikaa, puhua aina liian pitkään ja ystävältä. Niin Bassilta kuulitte kyllä tässä hänen puheenvuorostaan, että vaalikampanja on jo käynnissä, kun puhutaan terveydestä. Tämä on aika monimutkainen juttu. Jos avaan suomalaisen sanomalehden, löydän ikäisiäni ihmisiä, heistä ää, ää, kuolin ilmoituksia ja mietin, että miksi joku elää pidempään, joku ei niin pitkään. Aina kyse ei ole myöskään terveydestä. Kyse voi olla sosiaalisesta syystä. Kyse voi olla moninaisista syistä. Uskon, että syy sille, että järkeni edelleen juoksee suhteellisen hyvin, johtuu hyvistä geeneistä. Eli kyllä terveyteen liittyy hyvin monenlaisia ulottuvuuksia ja Jos on äh, niin sanotusti huonommat geenit, niin näiden ihmisten tulisi löytää sellainen elämäntapa, joka äh, opettaisi heidät äh, elämään pidempään, syömään terveellisemmin, eikä tässä kyse ole yksinomaan suinkaan sokerista, niin kuin varmaan tiedätte, kaikki sokeri ei ole yhtä paha sokeria kuin makeissa Eh, juomissa oleva sokeri riippuu ihan sokerista. Ja kun Bas, Basin eh, vaalivoiton jälkeen palaamme tänne, niin ehkä löydämme sitten ratkaisun, mutta puheaikani taisikin jo loppua. Mr. Bellet. Paljon kiitoksia edustaja Turvallisuus. Edustaja Bellet paljon. Kiitoksia ja kiitoksia siitä, että olette täällä vieraanamme. Kiitoksia näistä erittäin hienoista ajatuksista. Tässä on paljon jo sanottu ja olen samaa mieltä siinä, mitä Kristoff sanoi, äh, miten puutumme, puutumme ylipainoon. Tämä pitäisi olla yksi meidän prioriteeteistamme ja sen pitäisi olla Euroopan terveysohjelman äh, huipulla. Mutta meillä on tietenkin eri äiväisyyksiä. Me emme halua ylisäädellä ja kieltää tai sanella ihmisille, erityisesti nuorille. Nuoret eivät pidä tällaisesta liikennevalojärjestelmästä. Ehkäpä heitä kiinnostaa tai houkuttaa enemmän itse asiassa punaisen tu- valon tuote. Ja siinä on jotakin kiellettyä. Meidän pitäisi ryhtyä sellaisen kampanjan kuin Michelle Obama Yhdysvalloissa äh, hän oli erittäin tärkeä lähettiläs äh, ylipainoisuutta vastaan Yhdysvalloissa ja se todellakin toimi. Hän sai paljon menestystä, joten meidän pitäisi kopioida sitä mallia sen sijaan, että me vain äm, sanelisimme ihmisille, mitä tehdä, erityisesti nuorille täältä parlamentista. Tämä tietenkin meitä kaikkia huolestuttaa. Sitten toinen asia, tämä e-terveys asia on ollut täällä käsittelyssä. Me itse asiassa käsittelimme sitä eilenkin. Meillä oli uusi mietintö, joka käsitteli rajat ylittävää terveydenhoito alaa ja e-terveys oli tässä mietinnössä yksi tärkeä osanen Peter Liisen kanssa, joka on täällä salissa. Meillä on pyrkimyksenä saada aikaan täysiverinen riippumaton ähm, e-terveysohjelma seuraavalla kaudella osana laajempaa terveysohjelmaa. Ei vain ylipainon vastustamiseksi, vaan myöskin syövän vastustamiseksi. Kaikkein tehokkain tapa vastustaa syöpää on se, että yhdessä 27 Euroopan jäsenmaata – yhdistävät tutkimus- ja kehitysponnistuksensa ja erityisesti toimivat yhdessä ähm, syövän tutkimuksen alalla ja tässä e-terveys on hyvin, hyvin tärkeä osa tätä ohjelmaa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Te saittekin tässä paljon kommentteja, äh, ideanne. Jos äh, voin lisätä jotakin, meidän täytyy mennä vielä sokeriveroon? Onko tätä käytetty? Onko sitä tutkittu? Ähm, me tiedämme, että tilastot osoittavat, että vähäsokeristen tuotteiden hinta on noussut. Anteeksi, laskenut, mutta ylipainon määrä ei ole sinänsä laskenut. Kuinka te vastaisitte tähän sokeriveron osalta? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja kommenteistanne jotka ovat sokeriveron vastaan siinä, Iso-Britanniassa tänä vuonna on otettu käyttöön sokerivero. Ja tässä on pyritty saman vähennettyä myyntiä ja hinta nousee, mikä on ihan totta, mutta puheesta niin sanoisin, että on suuri väärinkäsitys siinä mielessä, että uskon, että tällainen liikennevalojärjestelmä ja sokerivero ovat liikaa yksinkertaistavia. Siksi tarvitaan kampanjointia, tarvitaan äh, hankkeita, joissa motivoidaan ihmisiä myönteisesti toimimaan oikein, mutta tietysti rahaa puuttuu kaikkialta. Ja on tuotteita, jotka ovat niin täynnä sokeria ja niin epäterveellisiä, todellakin, ne ovat todella epätavallisen epäterveellisiä, joten on todellakin hyvä tapa ansaita varoja tällä tavalla. Ja siksi minä en ole täysin niitä vastaan, mutta eh, ensimmäinen ajatus, josta myös keskusteltiin, ai, oli liikunta ja se, että yritykset saisivat takaisin, ihmiset liikkuvat enemmän, mutta kukaan ei siihen ole reagoinut mitenkään. Se on tietysti rahoituskysymys. Kaikkien tulisi olla päivittäin aktiivisempia, mutta tämä ajatus voisi olla hyvä kampanja, koska monet EU-kampanjat eh, tarttuvat lapsuuden lihavuuteen, mutta aikuisten lihavuus on myös kysymys. Kun minä työs olen eh, harjoittelijana äh, lääkärin vastaanotolla. Ihmiset tulevat paikalle, joilla on selkäongelmia ja tämä on yleisen diagnoosi, joka annetaan, se liittyy myöskin liikunnan puutteeseen siihen, että aina istutaan. Miksi ei otettaisi käyttöön tällaisia veroja, kun rahaa puuttuu, niillä voitaisiin rahoittaa kampanjoita ja tuotteita, tämän tyyppisiä hankkeita, näin. Well, we really appreciate your ideas and uh, I think... Uh, Arvostamme todellakin teidän ajatuksianne. Ja uskoakseni se, että tuettaisiin työpaikalla tapahtuvaa liikuntaa, ei tullut käsitellyksi tässä, mutta me kaikki kuulimme ajatuksenne ja tämä on meille hyvin mielenkiintoista nähdä. Osassa työstä me saamme nuorilta tukea ja myöskin te voitte sitten tarkastella, kuinka näiden ajatusten varaan voisimme rakentaa pitemmälle. Onko vielä kommentteja? Yes, please. Yeah, okay. Olkaa hyvä vielä. Voit vastata edustaja Liiselle. Minä, herra Lise, minusta teidän ajatuksenne olivat hyvin mielenkiintoisia. Olen saksalainen, nyt tämä kansallisuuskin on tässä selvitetty. Miksi juuri Saksassa on niin paljon vastustusta tällaista sähköisiä terveysratkaisuja ja eh, tällaista etä eh, terveydenhoitoa vastaan ja kaikkea iäkkäämpien lääkäreiden piirissä. Huomaan sen, että ihmiset ovat hyvin tottuneet työmenetelmiinsä, eivätkä halua muuttaa niitä. Uskon myös, että saksalaiset ovat hyvin kriittisiä silloin, kun on kysymys tietosuojasta, että tähän liittyy monia pelkoja, joista voitaisiin päästä eroon mutta huomaan, että jossakin vaiheessa minun sukupolveni me suuret ikäluokat ja tämä merkitsee säätää mahdollisuuksia käyttää ohjelmia, erilaisia sovelluksia ja me olemme paljon liikkuvampia kuin perinteinen maaseudut no, työskentävä lääkäri. Tämä tulee johtamaan muutoksia, mutta voidaan ennakoida jo tähän investoida nuorisoon ja nyt on myös monia tällaisia etä terveydenhuoltoaloitteita, jotka toimivat ennen kaikkea maaseudulla. Ja siksi minä tein tämän ehdotuksen tästä sovelluksesta, jota kenties voitaisiin kehittää yhteydessä yhteiseen eurooppalaiseen äh, potilasasiakirjaan. Ehkä seuraavassa nuoristapahtumassa on joku, joka tietää enemmän äh, tietoteknologiasta kuin minä, joka olisi kenties kiinnostunut tällaisen sovelluksen kehittämisestä ja joku teistä voisi olla valmis investoimaan tällaiseen. Se minusta olisi todella hyvin kaukokatseista. Kiitos. Yes, thank you again, uh, Vivian. Paljon kiitoksia Vivian. Ja sitten seuraava aiheemme ovat uh, jättä että Tämä on asia, joka vaikuttaa kaikkien elämään, nuorten ja vanhojen, mutta myöskin tulevien sukupolvien elämään. Ja tämä on erityisen lähellä meidän valiokuntamme työtä. Olemme hyvin laajasti käsitelleet lainsäädäntöä, joka liittyy jätehuoltoon, kiertotalouteen, jätteiden vähentämiseen eri lainsäädännöllisin toimin. Nuorillamme on nyt ajatuksia siitä, kuinka voitaisiin elintarvike haaskausta välttää ja sitten tämän lisäksi ajatuksia muovijätteestä, jät, muovijätteestä merissä, pakkausten käyttämisestä ja yksikäyttömuovista. Nuoret pitävät hyvin paljon <clears throat> vero ratkaisuista, mutta myöskin eh, kielloista. Nyt voisimme kuulla J.D. Bradinilta siitä, kuinka voimme vähentää elintarvikkeiden haaskausta ja muovin käyttöä. Jane, olkaa hyvä. Sure, uh, if I can, uh, I will speak. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, jos olitte puhunut ranskaa. Hyvät jäsenet, ensimmäinen ajatukseni kattaa kolme ajatusta, jotka Euroopan unionin tulisi tehdä, jotta voisimme välttää elintarvikehaaskausta. Tästä on keskusteltu hyvin paljon viime kesänä Euroopan nuorisotapahtumassa. Nämä toimet eh, liittyvät määritelmien muutokseen eh, parasta ennen merkintöjen osalta, eh, erilaisiin valintoihin ja mutta lukee ja markkinoihin liittyviin ratkaisuihin. Ensinnäkin FAO on sanonut, että noin 56 prosenttia elintarvikehaskauksista syntyy kuluttajien osalta. Ihmiset heittävät tuotteen pois, kun sen päivämäärä on tullut umpeen, vaikka ovat juuri ostaneet tämän tuotteen. Tutkimukset osoittavat myöskin, että kuluttaja ei ole täysin tietoinen siitä, mitä merkinnät tarkoittavat, kun on parasta ennen ja viimeinen käyttöpäivä merkintöjä. Yeah, sorry. Um, en effet, plusieurs... Monet tutkimukset itse asiassa osoittavat, että kuluttaja ei täysin tiedä, mikä on ero ja merkitys eh, viimeinen käyttöpäivä ja parasta ennen merkintöjen välillä. Tästä syystä minä ehdotan, että meidän pitäisi eh, näihin säilyvyysmerkintöihin tehdä muutoksia niin, että meillä olisi käytettävä viimeistään ja säilyy tiettyyn päivään asti merkinnät. Tämä tekisi mahdollisesti kuluttajille olla lähettämättä pois sellaisia tuotteita, joita he voivat vielä kuluttaa. Toisekseen nämä kaksi merkintää eivät tule käytetyksi samalla tavalla tuottajien, jakeluketjun ja kuluttajien parissa Tämä vaatii nimenomaista teknologiaa niin, että me voisimme va- valita koko teollisuudelle yhteisen tavan merkitä elintarvikkeet. Lopultakin mitä tulee elintarvikkeiden lahjoittamiseen Ranskassa. vuonna 2016 laki vaatii supermarketteja tekemään sopimuksen hyvintäkivyysjärjestöjen kanssa, jotta ne voisivat lahjoittaa elintarvikkeita näille järjestöille niin, etteivät ne joudu haaskuun. Vastaavaa lainsäädäntöä pitäisi luoda kaikissa jäsenmaissa. että tekisi mahdolliseksi puuttua elintarvikkeiden haaskaamiseen, mutta myöskin puuttua köyhyyteen ja nälän kokemiseen Euroopan unionissa. Kiitoksia. Um, maybe you can present also your second idea and then we'll... Ehkä voitte esitellä toisen ajatuksenne ja sitten käsittelemme näitä yhtä aikaa. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Toinen ajatukseni koskee sitä, kuinka voisimme vähentää kierrossa olevan muovin määrää. Hyvät jäsenet, pyytäisin, että ryhdytte kolmeen toimeen. Ensinnäkin meillä pitäisi olla yhteinen äh, uudelleen käytettävien pullojen järjestelmä, äh, foorumi, jolla ekologiset toimijat voivat äh, tehdä toimiaan ja tämän lisäksi vero, joka suosisi muovin vähentämistä. Viime lokakuussa hyväksytty teksti on valtava askel eteenpäin, mutta koska tämä ei kiellä täysin muovin käyttöä, meillä on vielä vaikeita kysymyksiä tästä syystä. Meidän täytyy hiukan tarkastella sitä, mitä täällä tapahtuu. Näen, että täällä on kymmeniä muovipulloja ja minä ehdotan, että me kieltäisimme kaikkien muovipullojen käytön, yksikäyttöisten sellaisten ja siirtyisimme kierrätettävien lasipullojen käyttöön. Panttijärjestelmä, jota käytetään menestyksellä Saksassa, toimii niin, että kun lasipullo ostetaan, kuluttaja maksaa siitä pienen pantin, jonka saa takaisin palauttaessaan tuon pullon automaattiseen pullonpalautus automaattiin. Toiseksi Euroopan parlamentti, Euroopan unioni voisi eh, luoda eh, luokitusjärjestelmän kaikille kestävää kehitystä edustaville toimijoille. Tämä liittyisi kiertotalouteen ja samaan aikaan meillä voisi olla eh, puhelinsovellus, jota voitaisiin käyttää. Kaikki kuluttajat voisivat käyttää sitä, kun haluavat suunnitella ympäristökunnioittavia ostopäätöksiä. Lopultakin Huomaan, että vaikka pyrin kunnioittamaan luontoa toiminnassa, niin tämä ei aina riitä. Minä ää, ähm, käytän kierrätettäviä kasseja, kun teen ostoksia, käytän joukkoliikennettä ja en tämän lisäksi käytä lihaa, koska se saastuttaa kaikkein eniten erilaisista valinnoista, joita voisin tehdä tästä huolimatta. En aina pääse sellaisiin paikkoihin, jossa voisin ostaa suuria määriä hedelmiä ja vihanneksia ilman, että ne olisi pakattu muoviin. Tällainen muovin pakkaaminen on täysin hyödytöntä ja me joudumme kaikki maksamaan siitä ja se myöskin vahingoittaa ympäristöä. Tästä syystä ehdotan, että meillä olisi verotusta sellaisille yrityksille, jotka käyttävät muovipakkauksia siellä, missä se ei ole tarpeen. Meidän pitäisi tukea lasipakkauksia enemmän tai muita mahdollisia pakkauksia samalle tuotteelle. Tämän lisäksi Euroopan unionin pitäisi käyttää sasutteen maksaa periaatetta ja tukea niitä, jotka pyrkivät välttämään muovipakkausten käyttöä, jotta voisimme suojella planeettaamme. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Nyt pitäisin kollegoja vastaamaan näihin ajatuksiin. Luonnollisesti meillä pitäisi olla paljonkin sanottavaa. Näitä samoja ajatuksia parlamentti on jo käsitellyt lainsäädännöllisessä työssään. Nyt annan edustaja Hansenille puheenvuoron, olkaa hyvä. Sont. Euh, euh, Paljon kiitoksia näistä hyvin mielenkiintoisista puheenvuorosta. Äh, minä haluaisin kiinnittää huomioon erityisesti näihin jätekysymyksiin ja muovipakkauksiin. Kuten mainitsitte, Euroopan parlamentti äänesti lokakuussa muovistrategiasta, jonka tarkoituksena on poistaa yksikäyttömuovi, jos sille on vaihtoehtoja. Vaihtoehtojahan on olemassa. Me olemme omalta osaltamme hyvin paljon kokeneet painostusta tiettyjen lobbien taholta. No toteavat, että esimerkiksi tällaista kivennäisvettä ei voida säilyttää, ellei korkkia ole, sitä pisteet häviävät. Mutta meillä on paljon teknisiä ratkaisuja, jotka voisivat vastata näihin ongelmiin. Ja täysistunnossa hyväksymme myöskin ajatuksen velvoittaa jäsenmaat vähentämään 5 prosentilla yksikäyttö muovin käyttöä. En valiokunta ensin tämän hylkäsi, mutta täysistunnossa ajatus meni läpi. Ja meillä oli myöskin ehdotus kierrättää 90 prosenttia muovipulloista, eli kaikki nämä asiat ovat tuloillaan, mutta Kuten todettua, tämä vaatii vielä tarkastelulausekkeen, että voisimme pyrkiä kasvattamaan näitä nykytasoja. Ja tässä on vielä paljon tehtävänä. Sitten toinen asia, muovipussien käyttö. Meillä on eurooppalainen strategia mutta käyttö vaihtelee yhä hyvin paljon eri jäsenmaissa ja tässä yhteydessä meidän täytyy myöskin pyrkiä tarkastelemaan ei vain elintarvikkeiden pakkauksia, vaan myöskin niiden kuljettamista. Meillä on vaihtoehtoja, joita meidän pitäisi käyttää hyväksemme. Te mainitsitte eurooppalaisen panttijärjestelmän. Minä tulen pienestä jäsenmaasta Luxemburgista ja voin vain tukea sitä, mutta meillä on huolia jakeluketjun suhteen suuryritykset, kuten esimerkiksi Coca-Cola, toimivat niin, että niiden tuotteet tulevat pieniin maihin, Luxemburgin vaikkapa Belgiasta, ja jos on vaikka Trevissä, niin sinne tulee Coca-Cola Saksasta, joten jäsenmaiden täytyisi jollakin tapaa sopia siitä, kuinka tämä panttijärjestelmä toimisi. Uskoakseni te olette tehneet hyvän tiivistelmän siitä, mitä pitäisi tehdä, ja tuemme täysin teitä näissä ajatuksissa. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Boyland. I didn't expect to be speaking, so... En ole tannut saavani puheenvuoroa ihan vielä. Kiitos. Haluaisin vastata joihinkin huomioihin, erityisesti muoviin liittyen. Olen yksi kertakäyttö muoviehdotuksen varjoesittelijöistä. Kolmikantaneuvottelu alkaa tänä iltana ja kovasti kyllä yritykset lobbaavat meitä nyt tässä asiassa kun puhutaan siitä, että sen sijaan, että rangaistaan niitä, jotka tuottavat näitä muoveja, voitaisiin 100 prosenttia muovista saada kierrätykseen loppukäyttäjän kautta ja näin vastuullistaa paitsi muovin käytön vähentämisen suhteen, myöskin muovin kierrätyksen suhteen. Tämä on kaikkein kiistanalaisin kysymys ehkä tässä ehdotuksessa. EPP-ryhmä haluaa, että kuluttaja maksaa muovista, jonka kuluttaa. Ottakaa ne yhteyttä ja huolehtikaa siitä, että pitävät linjansa ja kunnioittavat linjaansa, mitä yksi käyttökertakäyttö muovituotteisiin tulee. Kun ajatellaan esimerkiksi kertakäyttöisiä vesipulloja, niin nehän ovat se suurin tuoteryhmä, joita esimerkiksi rannoilta löytyy ja meristämme löytyy. Samoin sitten savukkeiden muovifiltterit. Kyllä voitaisiin myös vastuullista tupakkayhtiöitä sitten äh, olen täysin samaa mieltä, kun puhutte jäsenvaltiotason äh, toiminnasta, eli juuri kierrätysjärjestelmistä. Meidän täytyy myös rohkaista ihmisiä muuttamaan tapojaan. Äh, eli meillä voi olla sekä porkkana että keppi mallikäytössä, mutta jos puhutaan vaikkapa uudelleen täytettävistä vesipulloista joutuu kävelemään kilometrikaupalla ennen kuin saa pullon uudelleen täytettyä sen tyhjennyttyä, niin tässä tarvittaisiin kyllä ehdottomasti vielä parannuksia, esimerkiksi infrastruktuuriparannuksia niin, että ihmisten on sitten helpompi tehdä näitä muutoksia omaan elämäntapaansa. Kiitoksia. So, as it was... Kuten aikaisemmin todettiin, te olette tehneet hyvin paljon töitä näiden aiheiden parissa. Ja on totta, että muovin ja muovijätteen kysymys muovin merissä on hyvin korkealla meidän esityslistallamme, mutta me emme halua kestellä vain muovijätettä, vaan myöskin muovia yleisesti ottaen, jos me voimme esimerkiksi saada lajittelu ja kierrätys aloitteet toimimaan ja käyttää tätä materiaalia uudelleen. Kyseessä on jotakin positiivista. Kyseessä ei ole aina huono asia, vaan siksi, että tuote on muovia. Ja yksi toimi, jonka me olemme Euroopan parlamentissa saaneet läpi, on se, että muovi korkit äh, ovat pullossa kiinni, sillä ne olivat äh, merien saastumisongelma. Ja mitä tulee sitten näihin muovipulloihin, se ei ole meidän syytämme, että niitä täällä on. Meillä oli sopimus vuoden loppuun asti niiden äh, toimittajien kanssa, mutta voin vakuuttaa, että muovipullot tulevat häviämään Euroopan parlamentista. Tämä liittyy siis muoviin. Ja sitten mitä tulee elintarvikehävekkiin, täällä ENVY-valiokunnassa pidämme sitäkin hyvin tärkeänä asiana. Monet kollegat ovat tehneet asiassa hyvin paljon töitä ja uskon, että teidän ehdotuksenne on myöskin jotakin, mitä olemme jo käsitelleet eri päätöslauselmissa. Saamme sitten nähdä, kuinka paljon tukea saamme jäsenmaista tässä asiassa. Edustaja Kadenbach, olkaa hyvä. Kiitokset tästä esityksestä ja on olennaista, että seuraava sukupolvi on tietoinen, miten suhtautua resurssimme, että tämä tieto on näin suurta. Haluaisin jatkaa siitä, mitä Rova Valean juuri sanoi, että kysymys on siitä, että mihin käytetään raaka-aineita siksi, että kun olen valiokunta, joka vastaa ympäristöstä, terveydestä ja elintarvikkeista, silloin kysymys on myös kuljetuksista. Siis se, että siellä, missä nyt käytän lasia tai muovia, Silloin te miettiä myöskin painokysymyksiä, kun jotakin kuljetaan pitkiä matkoja. Lasi on yleisesti paljon raskaampaa kuin muovi. Ja tietysti on perusteluja sille, että käytetään tietynlaisia aineita, että missä vesi tai muita nesteitä pakataan muoviin. Tämä on yksi asia, joka on nyt esillä, kun on puhuttu juomavesihuollosta. Haluamme, että juomaveden saatavuus julkisissa tiloissa, kaupoissa, urheiluhalleissa, elokuvateatterissa, siis se, että <clears throat> ei tarvitse ostaa mitään juotavaa muovipullossa äh, tai vastaavassa. Ja se, että sitten toimitaan varovaisesti veden kanssa, huolellisesti. Meidän pitää kaikkien miettiä sitä, että jos on tällaisia posliinisia äh, tällaisia etsineitä, joissa säilytetään vettä, että myöskin, jotka joudutaan pesemään käytöjälkeen, pitää myöskin olla riittävästi vettä tällaista puhdistamista varten. Usein on kysymys siis hygieniasta. Meillä on sellaisia tiloja kuin esimerkiksi sairaalat, joissa on järkevää, että käytetään kertakäyttötuotteita. Ja tämä on se erityinen tehtävä, joka meillä teidän kanssa on, joka pitää ratkaista tulevaisuutta ajatellen, että ei vain yleisesti nyt juhlita jotain tuotteita tai tai kirota jotakin tuotteita, vaan katsotaan mikä on niiden koko käyttöikä ja sitten tutkia sitä, mitä tuotteita missäkin voidaan käyttää ja mikä on soveliain tuote tiettyyn paikkaan, että ei periaatteessa vain olla sä muovin puolesta sitä vastaan tai lasin puolesta lasia vastaan, vaan pohdittava sitä, miten tämä näiden tuotteiden käyttö tapahtuu ja missä tämä on hyvin olennaista, että emme nyt luo sellaisia lakeja, jotka ovat liian pitkälle meneviä, koska miksi miksi ajatellaan ilmastonmuutos, se, että käytetään sitten fossiilisia polttoaineita liikenteessä tai sitten äh, myöskin erilaisten puhdistusprosessien kautta rasitetaan liikaa vesiä. Ja tämä asia täytyy pohtia, mikä tekee monista asioista aika jo hyvinkin mutkikkaita. Kiitos, Kadenbach. Paljon kiitoksia edustaja Kadenbach. Nyt äh, J. Doka, hyvät, että voitte vastata. Just a second. Yeah. Mr. Hansen, if you want to add something. Äh, ähm, Pieni täydennys. Ehkä meidän täytyy olla tarkkana, että me keskity yksinomaan ympäristöpolitiikkaan, vaan otamme huomioon työssämme myös muut politiikan alat. Esimerkiksi tänä aamuna tänään hyväksymme täällä äh, lausunnon äh, naapuruus- ja kehitysapu kokonaisuudesta. Tässä edustaja Valeanna, puheenjohtaja Valeanna oli eh, valmistelijana. Mehän vaadimme itse asiassa lisää rahoitusta voidaksemme vastata näihin kansainvälisiin globaaleihin haasteisiin, joihin kuuluu eh, ympäristön saastumisen lisäksi ilmastonmuutos kokonaisuutena ja luonnollisesti eh, merten ja jokien saastuminen muovilla. Valitettavasti emme saaneet enemmistöä tälle ehdotuksellemme näiden kahden miljardin lisärahoituksen saamiseksi. Tämä ehdotus kaatui tasa äänin 26, mutta kyllä meidän täytyy katsoa, mitä voimme tehdä muutenkin kuin ympäristöpolitiikan alalla. Kiitos. Paljon kiitoksia edustaja Hansen ja nyt äh, Jade. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. On valitettavaa, ettei tätä ehdotusta hyväksytty erityisesti, kun kyseessä on ympäristö ja kyseessä on se, mitä tuleville sukupolville jätetään. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että on totta, että meidän täytyy ottaa huomioon se, miksi käytetään muovia materiaalina, mutta en puhunut siitä, että me kieltäisimme kaikki muovit. Me tiedämme, että muovi on mullistanut elämämme. Se on hyvin, hyvin tärkeä materiaali mutta se on myöskin jotakin, mitä on vaikea kierrättää. Tästä syystä välillä esimerkiksi muovipullot eivät ole kierrätyskelpoisia tai vain osa niistä on kierrätyskelpoinen ja on hyvin vaikea tämä osa irrottaa uudelleen käyttöön. Se ajatukseni oli se, että muovi pitäisi kieltää, jos jotakin muuta materiaalia voitaisiin käyttää sen sijaan. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi investoida tutkimukseen, jotta löytäisimme muita materiaaleja muovin tilalle. Ja on totta esimerkiksi, että muovin kuljetuskustannukset ovat ähm, erilaiset äh, kuin lasin kuljetuskustannukset, äh, mutta lasi on paljon ekologisempi. Sitä voidaan käyttää 50 kertaa. Se ei vaadi öljypohjaista raaka-ainetta. Ja olen sitä mieltä, että vaikka lasipullo on painavampi, olisi parempi käyttää sitä ja kieltää muovipullot. Ja käyttää siis lasipulloa. Tämän lisäksi, mitä tulee panttijärjestelmiin. Haluaisin kiittää teitä kommenteistanne. Meidän pitäisi mm, saattaa vesi saataville kaikissa Euroopan kaupungeissa. Minä matkustin monessa eri jäsenmaassa tänä kesänä ja minulla oli äh, tällainen kestopullo mukana, mutta oli hyvin, hyvin vaikea löytää vettä että monissa kaupungeissa, ja olen sitä mieltä, että Euroopan unionin pitäisi myöskin ajaa tätä asiaa eteenpäin. Ja olen sitä mieltä, että että mitä lobbyeihin tulee, ne ovat todellakin este ja meidän pitäisi pyrkiä investoimaan myöskin koulutukseen, sillä tiedämme, että kaikissa teollisissa järjestelmissä markkinat äh, vastaavat äh, kysyntään ja jos me opetamme lapsille, että heidän pitäisi suosia tietynlaisia valintoja, jotka ovat ekologisempia. Tämä tukisi kiertotaloutta paljon enemmän kuin kuvitellaankaan. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Nyt viimeinen aiheemme, kestävä elämäntapa, urbaanit, eh, vesihanat, sadeveden käyttäminen hyödyksi kaupungeissa – infrastruktuurikysymykset, puhtaan energian ja yrittäjyyden tukeminen ja fossiilista polttoaineista ja hiilestä luopuminen pitkällä aikavälillä. Kaikki nämä ajatukset ovat olleet suosittuja AI-tapahtuman aikana ja nyt Anna-Maria Renner on täällä kanssamme. Hän tulee esittelemään kestävien kaupunkien ja vihreän kansallisuuden ajatukset ja ekologisen elämäntyylin. Olkaa hyvä. Good morning. Kiitokset puheenjohtaja. Oikein hyvää huomenta kaikille. Ensinnäkin haluan todella kiittää teitä siitä, että äh, annatte aikaanne meille. Kaikki nämä meidän ehdotuksemme perustuvat kokemuksiin AI-tilaisuudesta, äh, tapahtumasta. Aivan ensin haluaisin esitellä teille ajatuksen Euroopasta, mallikaupungeista, jossa on kestävät liikennejärjestelmät ihmisille ja mm, vapaa liikkuvuus ja tietenkin puhdas ilma. Tietenkin pääkaupungit voivat tässä olla edelläkävijöitä, mallikaupunkeja omissa maissamme. Euroopan sääntelykehystä kuitenkin tarvitaan, jotta voidaan ehkä viedä Äh, tätä järjestelmää oikeaan suuntaan. Kaupunkeja täytyy kehittää turvallisse, turva, kaupungeissa tulee kehittää turvallinen nollapäästö, liikkuvuus ja mm, infrastruktuuria tulee kehittää niin, että ihmiset myös äh, voivat äh, kävellä enemmän, pääsevät kävellen ja tietenkin myös julkista liikennettä täytyy kehittää. Kun ajatellaan teknologian kehitystä viime vuosina, meillä esimerkiksi mm, kaasupusseja, jotka kulkevat jäteveden tai elintarvikejätteen voimin. Mm, kaupunkien täytyy voida hyödyntää vihreää teknologiaa, esimerkiksi Horisontti 2020 mallin mukaan. E, itse omassa kotikaupungissani on suuria e, saasteongelmia. Kreikan pääkaupungissa Ateenassa käveleminen ei ole miellyttävää, koska ilma on niin likaista. Emme kuitenkaan halua olla riippuvaisia autoista. Liikkuvuudessa kyse on myös e, sopivien vaihtoehtojen tarjoamisesta tulkin huomio tähän väliin. Puhuja lukee todella nopeasti. Tämä ei ole simultaani tulkattavissa. Kun puhutaan äh, paremmasta Euroopasta, äh, haluamme myös äh, kannustaa koulujamme tulla todellisiksi edelläkävijöiksi ympäristön suojelun ilmastonmuutoksen alalla niin, että viranomaiset jäsenvaltioissa voisivat luoda puolittain teoreettisia puolittain käytännön toiminta- ja harjoittelumalleja. Samoin uusiutuva energia. Tarvitaan uusiutuvaan energian perustuvia laitoksia. Eh, Kreikassa esimerkiksi koulut ollessaan suljettuina eh, koko kesän voisivat tarjota eh, uusiutuvaa energiaa aurinkokennojen, aurinkopaneelien kautta muutosta. Ja luonnollisesti energiantuotannossa ja kulutuksessa ylipäätään tulisi innostaa myös opiskelijoita opiskelemaan tätä. Samoin sitten luomutuotanto jo lähellä kouluja 2025 mennessä. Toivoisin, että meillä olisi vähintään kaksi pakollista kasvisateriaa niin äh, aamiasta kuin lounastakin äh, myös kouluissa ja kaiken tasoisissa kouluissa viikoittain. Näin voisimme myös tukea hedelmä- ja vihannestarjontaa, erityisesti paikallista luomutarjontaa kouluissa, kaikissa kouluissa. Samoin Euroopan unionin tulisi parantaa kansalaistensa ympäristötietoisuutta. Ympäristökoulutuksen alalla on vielä paljon tehtävää, mm, niin lapset kuin aikuisetkin voisivat oppia entistä enemmän siitä, miten elää kestävällä tavalla, kestävällä pohjalla. Kiitos oikein paljon. Ideas. Uh, paljon kiitoksia näistä ajatuksista. Ensimmäisenä edustaja Giisek, olkaa hyvä. Ja, Dank, Frau Kiitos puheenjohtaja kiitos myös näille esit- tästä esityksestä. Kiitos Anna-Maria mielenkiintoisista näkemyksistä. Se minä itse olen ollut kaksi kertaa mukana uudistapahtumassa ja minulla, siellä oli mukana kaksi ryhmää minun alueeltani läntisestä Alasaksista ja myöskin kaikki osa näistä on mielenkiintoista, josta australiasta ei pitäisi täällä tehdä mitään vali taistelutyötä niin kuin vihreiden pääehdokas tässä pyrki tekemään, vaan puhua ajatuksista silloin, kun niistä kestävät kaupungit kestävyydelle. Täällä Euroopan parlamentissa aina löytyy yksimielisyyttä täältä parlamentista. Kaikki ovat kestävyyden puolesta, kestävän kasvun puolesta, mitä sitten tulee konkreettiseen toimeenpanoon. Toteutetaanko tämä kielloilla, kiintiöillä, jossa ajattelen tällaista äh, nälykästä kaupunkia, niin kuin sinä Anna-Maria olet ehdottamassa, jos siinä rajoitan yksilöllistä liikkuvuutta niin, että samallista vain julkisilla kulkuneuvoilla ja autot kielletään. Se ei minusta ole oikea tie. Tällä parlamentissa puhutaan paljon siitä, voidaanko paik- puhdas ilma taata sillä, että vain käytetään sähköautoja. Tämä on asia, josta on syytä keskustella vakavasti, sillä jos äh, päästöt, se mikä tekevät ilman huonommiksi, jos ne tapahtuu jossakin muualla, vaikka vanhassa hiilivoimalassa, kauppaikassa, vaikka missä Atenassa voitetaan mutta sitten tämä päästöt hiilestä syntyvät sitten muualla. Ja täytyy miettiä sitä, mikä liikkuvuus todella on se, mitä tarvitaan, mikä siitä on kestävää, mitä, mitä muita vaihtoehtoja, autojen yhteiskäyttöä ja vastaavaa. Mitä tulee koulutukseen ja valistukseen, se on minusta hyvin mielenkiintoista. Tässäkin olen kieltoja vastaan. Minä, minulla itselläni on kolme lasta. He ovat 4, 9 ja 12-vuotiaat. Ja nyt juuri ennen joulua, jos nyt katson heidän joulutoivelistaansa, näin sellaisen kuin uusi matkapuhelin, tabletti, PlayStation, kaikkea sellaista, mikä liittyy kulutukseen. Meillä on Facebook, Instagram ja jotkut lähettävät viestejä Twitterissä tällaisen tilaisuuden aikana. Siis uusien medioiden käyttö kulutamme yhä enemmän, ja tämä on minusta mielenkiintoinen kysymys. Sinä puhuit tästä äh, tällaisesta äh, kasvisruokapäivästä. Vihreät äh, eivät tällä kovinkaan hyvin menestyneet Saksassa sitä ehdottaessaan. Miten me kestävästi suhtaudumme uusiin tiedotusväensiin? Voitaisiinko tätä tällaisen veggie, tällaisen kasvisruokapäivän ohessa myöskin ottaa käyttöön tällaisen päivän, jolloin ei käytetä älypuhelinta ollenkaan. Voisitko, jos ehdotit kahta päivää, jolloin se on kaksi sokaa, niin voisitko ehdottaa myöskin kahta päivää, jolloin, ei, jolloin nuoret ihmiset sitten käyttäisi eh, älypuhelinta? Olisiko ne valmis ehdottamaan julkisesti tällaista? Ja tämä siis voisi koskea myös parlamentin jäseniä. Thank you, Mr. Hansen. Edustaja Hansen. Uh, uh, paljon kiitoksia ja paljon kiitoksia Anna-Maria näistä mielenkiintoisista ajatuksista. Mainitsit tässä yhteydessä äh, myöskin ilmanlaadun ongelmat monissa Euroopan kaupungeissa. Hiljattain komissio käynnisti Luxemburgia minun äh, kotikaupunkini vastaan rikkomusmenettelyn, koska emme olleet pitäytyneet äh, ilmanlaatu vaatimuksissa. Ja tämä johtuu tietenkin siitä, että Luxemburgissa julkinen liikenne ei ole vielä tehtäviensä tasolla ja hyvin paljon meillä on työmatkaliikennettä Luxemburgin kaupunkiin päivittäin. Luxemburgissa, mutta myöskin Brysselissä nähdään, että autoissa yleensä on yksi ainut henkilö. Jos me voisimme esimerkiksi luoda etuoikeutettuja kaistoja henkilöille, joilla on autossa enemmän kuin yksi henkilö. Tämä voisi olla jo jonkinlainen ratkaisu autojen osalta. Mainitsit, että asut Ateenassa ja Ateena on tietenkin suuri satama. Sinne tulee hyvin paljon rahtia, mutta myöskin paljon turisteja laivoilla. Ja nämä suuret laivat ovat valtava saastuttaja. Se on jotakin, mikä pitäisi ehkä ottaa mukaan näihin ajatuksiin, sillä olen kuullut, että Belgiassa Antwerpenissä on erittäin suuria huolia. Juuri tästä syystä meidän täytyy ottaa siis tämäkin asia huomioon. Sitten Jens Giesek, kollegamme, totesikin tässä jo sähköiseen liikkuvuuteen liittyen jotakin. Jos me ajattelemme, että sähköautot korvaavat kaiken liikenteen, meillä on suuria kysymyksiä, mistä tämä sähkö tulee. Se ei tule hiilestä. Tuleeko sitten ydinvoimasta? Meillä ei ole sataprosenttista vihreää sähköä vielä olemassa, joten meidän täytyy olla varovaisia. Meidän täytyy myöskin sähköistä liikennettä tarkastella – akuissa on kobolttia ja nikkeliä ja meidän täytyy pohtia, mihin nämä sitten päätyvät ja millä ehdoilla kobolttia ja nikkeli tulevat käytetyksi ja millä ehdolla niitä louhitaan niiden lähtömaissa. Meidän täytyy todellakin keskittyä tässä erilaisiin vaihtoehtoihin vetyynkin. Ja meillä on sellaisia ratkaisuja, joita poliittisesti ei ole vielä kylliksi tarkasteltu parlamentissa me suosimme sähköistä liikennettä ja hiukan jätämme syyttä suotta sivuun muunlaiset äh, ratkaisut. Meidän pitäisi tässä pyrkiä toimimaan äh, ei liikenäköisesti, vaan ajatellen pitkän aikavälin tilanteita. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Kädenpää. Kiitoksia. Kiitokset äh, todella ehdotuksestanne ja ajatuksistanne. Voin kyllä kuvitella, minkälaista Atenassa on. Itse olen myös siellä savusumua hengittänyt meillä viinissä. Myös ilman laatu on huono, koska viiniin tulee hyvin paljon liikenne taamuisin ja sieltä lähtee iltaisin. Ja kun ajatellaan liikkuvuutta ylipäätään, täytyy aina pohtia, miten maaseutumme kehittyy, mitenkä liikkuvuus kehittyy maaseudulla ja mitä tarjoamme ihmisille esimerkiksi rakenne- ja kohesiopolitiikan keinoin. Ne olisivat kyllä tärkeitä tässä ja niitä ei saa myöskään energiapolitiikan alalla unohtaa. Maaseudulla, vaikkapa Kreikassa, Kreikan saaria, elinolosuhteet ovat sellaiset, että ihmisten ei välttämättä ole pakko siirtyä pääkaupunkiseudulle päivittäin, mutta tulisi huolehtia siitä, että myös teollisuusyrityksillämme olisi esimerkiksi maaseudulla sellaiset laajakaistat käytössään, että ihmiset voisivat pysyä alueillaan, koska koulut ovat siellä, sairaalat, lastenhoitojärjestelyt, meidän äh, tulee äh, liikkuvuuden puitteissa puhua myös tästä. Jos puhumme yksinomaan äh, kaupunkien tilanteen parantamisesta, luonnollisesti tämä parantaa ilmanlaatua ja elämänlaatua, mutta meidän tulisi luoda sellaiset elinolosuhteet, että ihmiset voisivat halutessaan olla hyppäämättä autoon lähtiessään töihin. Eli tulevaisuudessa tulisi pohtia toden totta myös sitä, miten maaseutumme eh, tai syrjäiset alueet, kuten saaret, eh, voisivat säilyä sellaisina, että ihmiset löytäisivät eh, sieltä työtä ja tekemistä. Paljon kiitoksia. Minäkin äh, arvostan näitä ajatuksianne. Olemme kestävien kaupunkien äh, osalta tehneet paljon töitä täällä Euroopan parlamentissa ja hyväksyneet erilaisia paketteja, joiden tarkoituksena on tukea älykkäiden kaupunkien ja kestävien kaupunkien mallia. Nämä kaksi malliahan liittyvät toisiinsa. Ja haluaisin paljon kiittää vielä siitä, että haluatte rohkaista ympäristötietoutta kansalaisten parissa. Tämähän on ensimmäinen askel, kun me pyrimme näitä ympäristö- ja ilmastoasioita ratkomaan. Se on aivan ensiarvoisen tärkeää. Tässä meidän pitäisi rakentaa tietoisuutta jäsenmaissa ja sitoutuneita vastuullisia ratkaisuja. Paljon kiitoksia nyt, jos haluatte vastata näihin kommentteihin. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Shea, and thank you all for your reaction. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikki reaktioista. Me haluaisimme korostaa, että meillä on vain vain jonkin verran aikaa. Kaikki mitä EU tekee vaikuttaa koko maailmaan. Jos katsotaan ipcc ilmastopaneelin uusinta raporttia, ja tästä keskusteltiin juuri eilen, niin tämä kertomus osoittaa, että ainoastaan nopeat hiilidioksidipäästövähennykset ja muut kasvihuonekaasupäästövähennykset johtavat parempaan tilanteeseen. Esimerkiksi juuri liikenteestä on puhuttu hyvin paljonkin AI-tapahtumassa ja nuoriso toden totta on hyvin kiinnostunut tästä ja on ihan ilmeistä, että meidän täytyy toteuttaa suuria merkittäviä muutoksia kaikkialla Euroopassa. Puhuttiin vaikkapa tietyistä kielloista, mutta mielestäni tulevien kymmenen vuoden mittaan tulee luopua perinteisistä diesel-, bensiini- ja myös hybridiajoneuvoista. Tulevien 12 vuoden mittaan meillä on merkittävä haaste, mutta tämä on myös myönteinen kehityskulku. Ne muutokset, joita me toteutamme, luovat paremman elämän, paremman maailman meille. Kyllä tässä voi olla myös tietenkin mutkia matkassa, mutta me haluamme rajoittaa äh, ilmaston lämpenemisen puolentoista asteeseen. Puhdas ilma, ekosysteemiemme suojeleminen ja ylipäätään vihreämmät kaupungit ja niin edelleen ovat välttämättömiä. Halusin puhua tästä hyvin myönteisessä mielessä, koska muutokset, joita toteutamme, ovat hyväksi, ovat hyviä muutoksia. Ei puhuta kielloista äh, tai äh, No nyt hiukan ajatus katkesi. Niin, halusin minäkin vielä korostaa, ihan niin kuin puheenjohtaja totesi, että Euroopan unioni on teettänyt hyvin paljon tutkimusta kestävyyden ja älykkäiden kaupunkien alalla. Haluaisin, että tämä otettaisiin nyt käyttöön tosi elämässä. Mm, puhutaan innovatiivisuudesta mutta niin tämä on todella hienoa, koska olen nähnyt sosioekonomisia muutoksia kyllä, mutta valitettavasti kestävyys ja ympäristö ovat jääneet hiukan kyydistä. Haluaisin, että EU-sääntelykehys puuttuisi myös niihin. Kun tätä tutkimustietoa nyt on, ja meillä on tietoja, teknologiaa käytettävissä. Me ei se täydellistä ole, olen tästä yhtä mieltä kanssanne, niin älkäämme sitten äh, pelätkö etenemistä. Näin Euroopan unioni olisi todella johtaja ympäristönsuojelun alalla. Minä olen siis puoliksi saksalainen, puoliksi kreikkalainen ja tämän Euroopan unionin minä haluan nähdä tulevaisuudessa. Haluan, että johdamme kestävyydessä ilmastotoimissa ja osoitamme muille kansakunnille, mitä Euroopan unioni voi tehdä. Kiitos oikein paljon. Yes, thank you very much. Paljon kiitoksia, Maria. Ähm, paljon kiitoksia kaikille teille. Kiitokset kaikille jäsenillemme. I really think that this shouldn't be... Tämäpä mm, kiinnostavaa, koska mielestäni tosiaan eläintuotteiden vähentäminen on tärkeää ja fossiilisten polttoaineiden kieltäminen, mutta mielestäni ei tässä nyt tulisi kieltää esimerkiksi kännyköiden käyttöä. Ei, minä haluaisin keskittyä muihin painopisteisiin. Um, so you never know when ideas exchanged here in Envy Committee. Niin emme tiedä koskaan, mitä kaikkea täällä Envi-valiokunnassa tuleekaan seuraaviin lainsäädännöllisiin mietintöihimme ja päätöslauselmiimme mukaan. Kehottaisin seuraamaan niitämme aina hyvin eläväisesti näitä erilaisia asioita käsittelemme kansalaisten eduksi. Paljon kiitoksia siitä, että osallistuitte tähän tapahtumaan. Paljon kiitoksia jäsenille ja tapaamme sitten ensi kerralla seuraavan keskustelun yhteydessä. Kiitoksia.